ja itse asiasta, jotta yhdessä voimme toimia tehokkaammin ja paremmin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos teille, Rova Beres. Näin päätämme tämän keskustelun tästä aiheesta ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12 keskipäivällä. Ja nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan yhteiskeskusteluun rahoitusvälineistä. En nyt lue näitä kaikkia neljää, vaan annan välittömästi puheenvuoron kollegalleni, joka oli parlamentin sovittelukomitean valtuuskunnan puheenjohtaja herra Vidal Cuadras. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Pitkien ja vaivalloisten neuvottelujen päätteeksi Euroopan parlamentin sovitteluvaltuuskunta hyväksyi saavutetun sopimuksen, sopimuksen, joka saavutettiin neuvoston kanssa. Ja tosiaan 25. lokakuuta parlamentti laajalla enemmistöllä hyväksyi tämän sopimuksen. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia niitä parlamentin valtuuskunnan äh, edustajia, jotka osallistuivat tähän, ja tietenkin esittelijöitä, meidän neuvostoa avoimesta suhtautumisesta ja komissiota jatkuvasta tuestaan. Tämän äh, sovitteluvaltuuskunnan puheenjohtajana voin todeta, että lopputulos kokonaisuutena on parlamentin mielestä tyydyttävä. Poliittinen ja intellektuaalinen älyllinen haaste oli se, että nämä rahoitusvälineet tuli saattaa uuden sopimuksen vaatimusten tasolle. Tässä onnistuttiin, puhemies. Ja näin välineiden olennaiset tekijät, prioriteetit, tavoitteet, tulokset sekä resurssit saatiin yhteispäätösmenettelyn alaiseksi niin, että parlamentti ja neuvosto tulivat äh, tässä toimijoiksi, jotka toimivat rinnakkain. Sovittelussa komissio vahvisti poikkeuksellisella tavalla äh, julkilausumaansa äh, delegoitujen säädösten käyttämisestä tulevissa rahoitusvälineissä. Tämän komissio teki hyvin eksplisiittisesti. Ja toinen asia, jota haluan korostaa, ja todella siis delegoitujen säädösten käyttö tulevissa rahoitusvälineissä on kysymys, johon neuvosto on myös sitoutunut niin, että se näitä harkitsee. Tämä oli neuvostolle punainen ää, linja, neuvoston vastustus oli hyvin tiukkaa, mutta lopulta saimme sitten heidät vakuutettua hyvin perusteluin. Sitten meillä ovat todella nämä välineet. Meillä on kehittyneiden, teollistuneiden maiden väline ja sen liitteessä nämä resurssien kynnykset liittyen eri prioriteetteihin ja maantieteellisiin alueisiin saatiin läpi. Ja mitä sitten taas tulee banaanin viejä maille, niin me hyvin tiukasti olemme määritelleet äh, kriteerit resurssien käytölle sekä menettelytapa, jota sovelletaan, niin että tähän ei jää minkäännäköistä varaa, eikä minkäännäköistä pelivaraa äh, komissiossa. Siis minkäännäköistä pelivaraa ei jää. Kaikki on alistettu parlamentaariselle valvonnalle ja tämä oli hyvin tärkeä kysymys tämän rahoitusvälineen suhteen. Äh, Euroopan äh, parlamentti on äh, näin tietenkin ajanut omia asioitaan, mutta kaikkea emme saaneet läpi. Kyse ei ollut siitä, että tulisi voittaa sataprosenttisesti. Kyse on aina kompromisseista. Näin meillä oli tietenkin myös omat ongelmamme joista, ja omat kysymyksemme, joista emme olleet valmiit taipumaan, ja on ymmärrettävää, että neuvostollakin tällaisia kysymyksiä oli. Se, että jos parlamentti ei hyväksyisi banaanin viejämaiden rahoitusvälinettä huomenna, niin tällä olisi hyvin vakavia vaikutuksia. Ohjelmat peruttaisiin, vastoin kuin jotkut mm, kollegat ovat todenneet. Uskon, että he ovat puhuneet hyvässä uskossa, mutta mutta muualta rahaa ei löydy näihin ohjelmiin, joten hyvin haavoittuvat sosiaaliset alat näissä maissa kärsivät suurta vahinkoa, jos me emme tätä ehdotusta hyväksyisi. Ja näin ollen poliittiset vaikutukset olisivat myös hyvin kipeät. Sopimukset, joita maailman kauppajärjestössä olemme saaneet banaaneista – aikaan myös ne vaarantuisivat vakavalla tavalla. Puhemies, päätän tässä aivan juuri puheenvuoroni. Neuvosto on siis tämän sopimuksen hyväksynyt ja näin ollen eh, meillä on herrasmies sopimus neuvoston kanssa siitä, että me hyväksymme puolustamme sopimuksen huomenna. Meidän tulisi todella ratifioida tämä sopimus johdonmukaisuuden nimissä. Näin ollen minun suositukseni tämän sovitteluvaltuuskunnan puheenjohtajana puhemies on se, että huomenna Euroopan parlamentti antaisi tukensa tälle sovittelutulokselle. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saavat esittelijät. Ensimmäisenä edustaja Görens. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Bananialan liitännäistoimenpideasetuksen sisältää kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin kehitysyhteistyö ja toisaalta institutionaalinen ulottuvuus, joka sisältää Euroopan parlamentin yhteispäätösoikeudet. Ensimmäisessä aiheessa ei ole ongelmia. Nimenomaan institutionaalisessa ulottuvuudessa näkemyksemme eroavat. Miten voidaan liitännäistoimenpiteet banaanialalla saattaa yhteen sopiviksi Lissabonin sopimuksen määräysten kanssa, erityisesti sen artiklan 290 kanssa. Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentilla on yhtäläinen toimivaltuus neuvoston kanssa – kun ajatellaan sitä, miten strategiset prioriteetit hyväksytään Euroopan rahastojen ohjelmoinnissa, mukaan luettuna kehitysyhteistyö. Esittelijänä sen mandaatin mukaisesti, jonka puheenjohtajakokous on minulle antanut, ja päätösten mukaisesti, joita on tehty valiokunnassa ja Euroopan parlamentin sovittelu valtuuskunnassa olen ollut kahdeksassa kolmikantaneuvottelussa mukana ja olen noudattanut kahta seuraavanlaista päälinjaa. Ensinnäkin ei luovuta siitä, että parlamentti ja neuvosto ovat tasa-arvoisia, kun näitä prioriteetteja määritellään ohjelmointikaudeksi. Samassa hengessä emme luovu parlamentin demokraattisen valvonnan oikeuksista tämän välineen käytössä, ja näin luotaisiin jonkinlainen ikävä ennakkotapaus tulevaisuuden kannalta kahdeksan kolmikantakokouksen aikana, ja kun neuvosto on ollut niin taipumaton, oikeastaan tästä voimme tehdä kaksi johtopäätöstä. Suurin osa valtuuskunnasta äänesti kompromissin puolesta, sellaisena kuin se teille nyt esitellään. Vahva vähemmistö ei kuitenkaan halunnut tätä kompromissia. Esittelijänä ja demokraattina, joka kunnioittaa enemmistön kantaa, olen nyt velvoitettu välittämään teille käsittelyn tuloksen näin tapahtuu. Henkilökohtainen tulkintani parlamentaarista käytänne säännöistä on sellainen, että en voi olla tuomata tätä esille. Henkilökohtaisesti minusta tulos on hyvin epätyydyttävä. Miksi näin on? Tulos on epätyydyttävä, koska kun parlamentti hyväksyy kompromissin, niin vaarana on, että luodaan vaarallinen ennakkotapaus banaanialan liitännäistoimenpiteiden yhteydessä parlamentti saa vain kuulemisoikeuden, tiedottamisoikeuden strategisten valintojen suhteen, joita komissio tekee 190 miljoonan euron resurssien suhteen. Parlamentti saa tietoa ja neuvosto yksin päättää komission ehdotuksen pohjalta. Tämä ei ole askel eteenpäin, vaan tässä oikeastaan otetaan kaksi askelta taaksepäin. Ensimmäinen suhteessa Lissabonin sopimuksen ja toinen takapakki askel, kun ajatellaan päätöstä, joka tehtiin ensimmäinen joulukuuta 2009 Vuoden 2009 saattaa Euroopan parlamentilla oli mahdollisuus tuoda komissiolle tiedoksi parlamentin kanta. Ja tällä oli asian käsittelyn pysäyttävä vaikutus. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. Neuvosto on poistanut parlamentilta mahdollisuuden toteuttaa demokraattisen valvojan rooliaan, kun ajatellaan nimenomaan bananian liitännäistoimenpiteitä ja strategisia valintoja. Neuvosto on artiklan 291 logiikan mukaisesti onnistunut omaa menettelytapansa noudattamaan. Sen takia en voi äänestää puolesta tämän mietinnön suhteen, Tämä on äärimmäisen vaikea päätös minulle henkilökohtaisesti. Olen valmis kuitenkin kantamaan tämän vastuun, koska en halua luoda vaarallista ennakkotapausta tulevien neuvottelujen kannalta liittyen Euroopan parlamentin toimivaltuuksiin ulkoisen politiikan instrumenttien ja niiden rahoittamisen suhteen. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Scholz. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Kun otin tämän asian käsiteltäväksi, niin en uskonut, että joudun neuvottelemaan asiasta yli kahden vuoden ajan tiiviisti. Minun mielestäni EU-ssa tätä ei voida perustella jäs, kumppanivaltioiden tai kansalaisten suuntaan. On huomioitava, että muutamassa kuukaudessa päästiin yhteisymmärryksen itse sisällöstä, mutta viivästyminen johtui Lissabonin sopimuksen tulkinnasta, eli näistä delegoidusta säädöksistä ja niiden tulkinnasta, ja joidenkin suurten jäsenvaltioiden vastahankaisuudesta antaa parlamentille suurempia valvontamahdollisuuksia. Neuvosto ja parlamentti ovat hyvin nopeasti päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että teollistuneiden maiden kanssa tehtävien sopimusten pitäisi muuttua me halusimme vapauttaa jopa 348 miljardia euroa akateemiseen vaihtoon, Erasmus Mundus, ympäristö, suojelu, er, uusiutuvat energialähteet ja kahdenkeskiset sopimussuhteet. Ja erityisesti PK-yritysten roolia tulisi tässä yhteydessä korostaa. Mutta vaikka tästä pidetään kiinni, niin kuitenkin tässä tulee käymään niin, että huomattavasti paljon pienempi summa voidaan investoida tässä loppuvaiheessa. Se on tietenkin tärkeä havainto, sillä me voisimme rahoittaa näillä käytettävissä olevilla rahoilla kuitenkin sellaisiakin projekteja, jotka eivät kuulu tähän perinteisen kehitysaputerminologian alle. Eli esimerkiksi, että eurooppalaisten opiskelijoiden lähettäminen Afrikka, muun muassa afrikkalaisiin yliopistoihin – me tiedämme, että nämä maantieteelliset uudet haasteet ja mahdollisuudet ovat olemassa ja on havaittu myöskin, että ketkä voisivat nauttia näistä uusista vapautuvista varoista. Ja kun katsotaan liitettä kaksi, sieltä löytyy kehitysmaita ja vähintään 5 prosenttia prosenttia varoista on varattu tähän diplomaattiseen toimintaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että käymme yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voisimme valistaa heitä esimerkiksi ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista. 20 prosenttia, siis vähintään 20 prosenttia on varattu suoriin yhteyksiin Euroopan unionin ja kumppanimaiden kansalaisten välillä. Ja mitä tulee tähän akateemisen vaihtoon ja opiskelijavaihtoon, niin se tarkoittaa myöskin, että vaihtoa tapahtuu kulttuuri- ja talousalallakin. Ja 50 prosenttia on tarkoitettu taloudellisen alan yhteistyöhön. Erityisesti PK-yritysten roolia olisi korostettava. Me haluamme keskittyä kumppanimaihin, jotka noudattavat ILO-määräyksiä ja osallistuvat myöskin maailmanlaajuisiin ponnisteluihin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Se on ainutlaatuista. Ja toivoisimme, että silloin kun energia-alalla komissio tekee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, niin heidän tulisi neuvottelussa keskittyä uusiutuviin energialähteisiin. Komissiolle ja pöytäkirjaan haluaisin ilmoittaa seuraavaa. Tämä väline, sen tehtävänä ei ole antaa piilotettuja tuke, tukiaisia esimerkiksi latinalaisen Amerikan teleoperaattoreille. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että voisimme varmistaa, ja taata, että silloin kun rahoituksella tukea myönnetään, niin noudataisimme vain ja ainoastaan eurooppalaisia perusperiaatteita. Silloin kun kehitysmaita tuetaan, niin meidän täytyy vaalia johdonmukaisuutta politiikassamme. Meidän täytyy siis ottaa huomioon niitä toimenpiteitä, jotka liittyvät juuri elintarvikekriisiin. Euroopan parlamentti tulee tarkkana seuraamaan tilanteen kehittymistä ja tästäpä syystä olemmekin lisänneet tähän raporttiin tällaisen komission raportoimisvelvollisuuden. Me haluamme tarkistaa sen, että voidaanko komission ja ulkosuhdehallinnon toimien pohjalta saavuttaa hyviä tuloksia. Me tiedämme, että monet asiat on kyllä kirjattu paperille, mutta käytännössä ei ole saatu mitään aikaiseksi. Ja siksi halusimme tämän periaatteen tähän sopimukseen ja näin vaalia tätä Euroopan parlamentin veto-oikeuttakin. Ja tästäpä syystä me emme vaatimalla vaatineet omaa sanamuotoamme tähän tekstiin, mutta kaikkien rahoitusvälineiden, kuten myöskin tämänkin osalta, tulemme vaatimaan, että tämä demokraattinen oikeus olisi edelleenkin olemassa. Kiitoksia. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Gaal. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Köszönöm Tisztelt biztos úr, kedves Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Kollegani tässä jo totesivatkin, että me olimme kaikki aika lailla yllättyneitä siitä, että neuvotteluissa syntyi niin paljon kitkaa. Ja ettei parlamentille haluttu myöntää demokraattisen valvonnan mahdollisuutta. Me olimme yllättyneitä tästä neuvottelujen pitkittymisestä. Kukaan esittelijöistä ei tätä olettanut tapahtuvan, mutta olen kuitenkin iloinen, että vihdoin ja viimein voimme saada tämän asian kuntoon. Minä osallistuin EIDHR-raportin laadintaan ja haluaisin todeta, että tarkoituksena on tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja tarkoituksena on poistaa kiduttaminen ja epäinhimillinen kohtelu sekä kuolemanrangaistuksen käyttö. Ja näin haluamme varmistaa myöskin, että kolmessa maissa toimivat kansalaisjärjestöt voivat toimia vapaasti juuri näiden mainitsemieni tavoitteiden saavuttamiseksi. Arabikevään tapahtumat ovat osoittaneet, miten tärkeää on varmistaa, että Euroopan parlamentti voi osallistua strategisten tavoitteiden muotoilemiseen. Ja olemme myöskin nähneet, että on erittäin tärkeää varmistaa näiden rahoitusvälineiden tehokas käyttö. Jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä me pääsimme yhteisymmärrykseen sisällöllisten kysymysten osalta. Siis me olimme samaa mieltä siitä, että paikallisia kansalaisjärjestöjä on tuettava. Seuraavien kahden käsittelyn aikana kyse oli Euroopan parlamentin valvontamahdollisuuden käsittelystä. Kyse oli eräänlaisesta symbolisesta hetkestä, sillä juuri silloin tarkoituksena oli osoittaa, että että ensimmäinen 12.2009 alkaen parlamentille oli myönnetty suurempia oikeuksia. Olen iloinen, että olemme päässeet toimielinten keskuudessa yhteisymmärrykseen. Kiitokset Vidal Quatrasille ja muille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon näiden taistelujen aikana kuluneina kuukausina. Tie oli pitkä ja kivinen, ja kompromissi tarkoittaa aina sitä, että jokainen tekee omalta osaltaan myönnytyksiä. Mutta silti minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että me otimme Aimo Harppauksen oikeaan suuntaan. Ja on todellakin hyvä asia, että parlamentti ja neuvosto jatkossa silloin, kun strategista suunnittelua toteutetaan, niin päätökset tehdään yhteisymmärryksessä. Ja tämä nyt saavutettu sopimus, tulee vahvistamaan Euroopan parlamentin tulevaa neuvotteluasemaa. Ja tällä on suuri merkitys silloin, kun puhutaan demokratiasta ja ihmisoikeuksista, erityisesti kolmansissa maissa ja kehitysmaissa. Mutta kysehän ei ole vain ainoastaan Euroopan toimielinten välisestä luottamuksesta, vaan kyse on myöskin meidän vastuustamme kehitysmaita kohtaan. Ja tästäpä syystä toivoisinkin kaikkien äänestävän huomenna näiden kaikkien neljän kehitysvälineiden puolesta. Kiitoksia. Thank you very much uh, for that. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt edustaja Lohville. Teillä on neljä minuuttia puheenvuoroa. olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairperson. Kiitoksia puhemies varjoesittelijänä minäkin haluaisin aloittaa sanomalla jotakin sisällöstä. Muutokset nykyiseen välineiseen te- tekevät mahdolliseksi kattaa erityisiä kuluja kansalaisjärjestöille, kun eri projekteja toimeenpannaan. Tämä on tärkeää, jotta voisimme parantaa näiden välineiden joustavuutta – sillä yhä useammat hallitukset eivät enää anna poikkeuksia kansalaisjärjestöille verojen maksamisen suhteen. Joskus niitä painostetaan ja niiden toimintavaraa vähennetään. Demokraattisessa työssä täytyy sanoa, että tämä on hyvin huolestuttava, mutta todellinen tendenssi. On erittäin hyvä, että olemme voineet tehdä tämän muutoksen tekstiin. Luotan siihen, että sovittelu on tuottanut positiivisen tuloksen tulevaisuutta ajatellen, kun ajatellaan demokratian ihmisoikeuksia koskevaa rahoitusvälinettä, joka tulee olemaan voimassa vuodesta 14 vuoteen 2022. Todellakin tämän neuvottelun tuloksena komissio on todennut julkilausumassaan, vuoden 2020 rahoituksen suhteen. Että nämä toivat tulevat tekemään mahdolliseksi suuremman joustavuuden politiikkojen toteuttamisessa tämän aikavälin aikana, kun ajatellaan lainsäädännön kahta osuutta. Euroopan parlamentin ja neuvoston julkilausumassa sovittiin myöskin, että mitä tulee ulkosuhteisiin tulevissa rahoitusinstrumenteissa, pystyttiin vahvistamaan parlamentin seurantaa, mitä tulee rahoitusvälineen käyttöön demokratian ja ihmisoikeuksien alalla. Tämä tekee meille mahdolliseksi yhdessä tehdä tärkeitä strategisia päätöksiä instrumenttien käytöstä, prioriteettien, eri valintojen suhteen. Tämä tekee mahdolliseksi parlamentille sanoa, kuinka paljon varoja annetaan tiettyihin demokratian ja ihmisoikeuksien tukemistoimiin. Esimerkiksi parlamentti on aikaisemmin pahoitellut sitä, että demokratiatoimiin ei ole saatu tarpeeksi varoja parlamenttien tukemiseen. Nyt me voimme neuvoston kanssa delegoitujen säädöksien kautta neuvotella, jotta voisimme saada mahdollisimman paljon joustavuutta ja muokata näitä prioriteetteja. Delegoidut säädökset tekevät mahdolliseksi sanoa ei vain instrumenttien käytöstä, mutta myöskin säädösten laatimisen aikana mielipiteemme. Ja lopultakin me emme saavuttaneet kaikkea, mitä halusimme tässä neuvottelukierroksessa, mutta me olemme hyvin päättäväisiä seuraavassa neuvottelukierroksessa, joka tulee alkamaan tammikuussa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt viimeinen esittelijäpuheenvuoro, edustaja Mitchell, olkaa hyvä neljä minuuttia. Uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Sovittelumenettely on tuonut parlamentille tiettyjä voittoja tietyissä huolenaiheissa. Aiemmin on esitetty useita kysymyksiä niiden toimivaltuuksien suhteen, jota komissiolle on annettu täytäntöönpanon suhteen rahoitusvälineiden osalta. Olen tyytyväinen, että parlamentissa on ja neuvostossa on sellainen tilanne, että olemme yhdessä päättäneet hyvin tärkeistä strategisista päätöksistä. Tämä on myönteistä. Olen täysin tietoinen siitä, että neuvottelut ovat olleet hyvin monimutkaisia ja hankalia. Neuvosto ei ole ollut kovinkaan aktiivinen eikä ole tehnyt mitään vastaehdotuksia neuvotteluissa. Parlamentin oli näin ollen pakko tehdä myönnytyksiä edunsaajamaiden etujen turvaamiseksi. Monet kollegat valiokunnassa mukaan luettuna esittelijä Jörens itse totesi, että tämä kielto ei ole hyväksyttävä myöskään oikeudellisesti, ja palaan tähän hetken kuluttua. Korostaisin sitä, että EPPn DV-valiokunnan jäsenet pitävät hyvin tärkeänä tätä DCI-BAM-asetusta, jossa korostetaan sitä, että päätös ei voi olla ennakkotapaus tulevien neuvottelujen kannalta, kun 2014 vuoden jälkeen tehdään päätöksiä näistä kysymyksistä. Todellakin toivon, että tätä ehtoa myös tulevissa neuvotteluissa kunnioitetaan. Jos sitä ei kunnioiteta, parlamentti luopuisi valvontaoikeuksistaan hyvin tärkeissä miljardirahoituskysymyksissä. Demokraattisen päätöksenteon ja valvontaoikeuden kysymys ja Lissabonin kunnioittamisen eh, sopiminen on äärimmäisen tärkeää tässä asiassa. Sen takia voin yhtyä niihin huoliin, joita aiemmin kuulimme. Ja varapuhemies, todellakin on tärkeää, että parlamentin puhemies toteuttaisi itsenäisen tutkimuksen siitä, minkälainen rooli komissiolla pitäisi olla sovittelussa. Pitäisi varmistaa, että ne periaatteet, jotka meillä on perussopimuksissa kansalaisten kunnioittamiseksi, todellakin pysyvät sellaisena. Joskus on vähän epäilyksiä sen suhteen, toteutuuko tämä periaate. Kehitysyhteistyöohjelmien rahoittaminen on johtanut siihen, että voimme säästää paljon lasten henkiä. Kuitenkin maailman väestö vuoteen 2050 mennessä on lisääntynyt yli kahdella miljardilla. Ja suurin osa näistä ihmisistä syntyy nimenomaan kehitysmaihin meidän täytyy altruistisista ja itsekäistäkin syistä hoitaa nämä asiat kuntoon. Jos emme hoida, niin lasten lapsemme joutuvat elämään kauheissa olosuhteissa. Meidän täytyy aloittaa läheltä parlamentaarikoista, kansallisista parlamentaarikoista ja korostaa tämän päätöksen merkitystä. Me tarvitsemme tehokkuutta, johdonmukaisuutta avustuspolitiikkamme. Tämä tapahtuu, tämä tehokkuus toteutuu, tämä johdonmukaisuus toteutuu vain sitä kautta, että toimimme avoimesti ja tilivelvollisesti. Ei tämä ole mikään asukastoimikunta, vaan tämä on Euroopan parlamentti. Me, meitä ei kunnioiteta sen mukaisesti, miten meitä pitäisi kunnioittaa komission taholta, ja tämä on tapahtunut aikaisemminkin. Olemme neuvotelleet näistä asioista, DCI-asioista, usean vuoden ajan, ja totean tämän, varapuhemies, jos komissio ei pala siihen henkeen ja periaatteisiin, jotka löytyvät perussopimuksista, niin parlamentin puhemiehen täytyy vaatia komissiota tilivelvolliseksi. Meidän velvollisuutemme on puolustaa parlamenttia hyökkäyksiltä, olipa se taho mikä tahansa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Olen taipuvainen ehdottamaan, että jos saisitte komission sovittelussa täysin neutraa, malliksi, niin kyllä tästä hieman mausteita katoaisi tästä prosessista. Komission sen Fyle, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Dear President and honorable members. Herra puhemies, hyvät edustajat. Keskustelu rahoitusvälineistä on nyt pitkän prosessin päätöspisteessään se pitää sisällään monia tärkeitä lainsäädännöllisiä muutoksia. Komissio teki huhtikuussa 2009 ensimmäiset ehdotuksensa. Tarkoituksena oli ottaa huomioon kehitysmaat mukaan tähän tukitoimenpiteeseen ICI+. Näin me voisimme tehdä yhteistyötä kehitysmaidenkin kanssa, vaikkakaan he eivät täyttäisi näitä tukikriteerejä. Komissio laati myöskin sellaisia toimenpideehdotuksia, muun muassa Geneven kauppaneuvotteluissa tarkoituksena oli ottaa myöskin banaanialan liitännäistoimenpiteet tähän mukaan. Huomenna kahden vuoden jälkeen neuvoteltuamme parlamentti tulee äänestämään tästä rahoitusvälinepaketista. Ihmisoikeus välineestä ja ICI plussasta. Neuvosto on jo hyväksynyt tämän sovittelussa sovitun kompromissin. Hankalia kysymyksiä täällä käsiteltiin erityisesti Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen meidän toimivaltuudettemme. Parlamentti ja neuvostoa kuultuaan komissio on sitä mieltä, että me olemme löytäneet tasapainoisen kompromissin. Komissio ja erityisesti kollegani Kathy Ashton ja Andris Piebalgs haluaisivat tunnustaa molempien tahojen tekemää työtä tämän tuloksen aikaan saamisen yhteydessä. Kiitokset myöskin varapuhemiehelle Vidal Quatrasille ja hänen ryhmälleen. Kiitos kuuloo myöskin puheenjohtajavaltioille, jotka ovat tehneet hartiavoimitöitä myös Puolan puheenjohtajuuskauden aikana. Tämän paketin romahtaminen ei ole vaihtoehto. Jos emme olisi tätä kompromissia saavuttaneet, niin se olisi tarkoittanut melkoista iskua EUn maineelle hyvänä kauppakumppanina ja luotettavana kehitysyhteistyökumppanina. Me emme voisi myöskään tehdä yhteistyötä keskeisillä aloilla keskeisten kumppaneidemme kanssa. Ja tästäpä syystä komissio onkin tyytyväinen aikaansaatuun tulokseen – tälle ajalle vuoteen 2013 asti. Näin komissio vai aloittaa välittömästi budjetin täytäntöön panoa ICI Plus ja BAM-sopimuksen osalta. Tästäpä syystä komissio onkin erittäin kiitollinen tästä lisätalous, korjaavasta tila, lisätalousarviosta numero 6, josta parlamentti ja neuvosto pääsevät yhteisymmärrykseen. Nämä ylimääräiset 13,4 miljoonaa euroa BAM-toimiin tarkoittavat sitä, että voimme aloittaa täytäntöönpanon oikeastaan saman tien. Rahoituksen kautta voidaan varmistaa, että Euroopan unionin intressejä kansainvälisellä näyttämällä vaalitaan paremmin ja näin huomioimme myöskin Genevessä tehtyjä kansainvälisiä sitoumuksia. Ja näin voimme saattaa myöskin VTO-raameissa tapahtunutta kiistelyä, voimme sen saattaa päätökseen. Olemme myöskin saaneet enemmän selvyyksiä tähän rahoitukselliseen jakojärjestelmään. Samalla otetaan huomioon myöskin neuvoston kanta, eli että lainsäädännössä ei pitäisi puuttua näihin rahoituksellisiin, maakohtaisiin ja aluekohtaisiin yhteyksiin. Mitä tulee BMA-liitännästoimenpiteisiin, niin kompromissitekstissä on otettu, siihen on otettu mukaan kolmen kriteerin pohjalta lisää asioita, kuten maakohtaiset rahoitukselliset osuudet. Lisäksi siinä viitataan siihen, miten näitä kriteerejä käytännössä sovelletaan. Lisäksi tässä viitataan suoraan komission aikomukseen esittää muodollinen täytäntöönpano päätös näistä indikatiivisista jakoavaimista. Näin kaikki tahot voivat ottaa kantaa näihin rahoituskysymyksiin ja jakokysymyksiin. On tärkeää, että näistä asioista päästään yhteisymmärrykseen, erityisesti AKT-maiden kannalta tämä on tärkeää. AKT-maat ovatkin pyytäneet tätä ylimääräistä tukea. Viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä asiana mainittakoon, että nämä lupaamamme rahat AKT-maille ja banaanituottajamaille, niiden pitäisi olla lisätukia ja niitä ei voida poistaa kehitysyhteistyörahastosta. Nyt on päättymässä kymmenes rahoituspöytäkirjan kausi, niin nyt meillä ei ole enää minkäänlaista pelivaraa ainakaan tämän rahoitusvälineen osalta. Sitten muutama sananen ICI plussasta. Vähimmäiskynnykset kolmelle prioriteettialalle, diplomatia, taloudellinen yhteistyö ja kansalaisten välinen yhteistyö ja sitten prosentuaalinen katto hallinnollisille kustannuksille on lisätty tähän asiakirjaan. Ja tämä tarkoittaa käytännössä, että alle 100 prosenttia on korvamerkitty ja näin meillä on suunnitelmakauden aikana riittävästi pelivaraa. Eli joustavuutta on tarjolla ja näin voimme ottaa huomioon paikan päällä ilmenevät tarpeet. Lisäksi voimme varmistaa, että yhteislainsäätäjät voivat osallistua tähän ICI Plus-hankkeeseen täysimääräisesti. Lopuksi toteaisin, että komissio on suurella mielenkiinnolla ja odottamaan loppuäänestystä tässä parlamentissa tästä kokonaispaketista. Kiitoksia. Thank you very much, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Nyt ryhmien puheenvuorot ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Ponga Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät kollegat, huomenna me tulemme kolmannen kerran antamaan kantamme uudesta välineestä kehitysyhteistyön alalla, jossa on banaanialan liitännäistoimenpiteitä, mitä tulee banaanin viejämaihin, koska heidän tulikiitiöitään on leikattu tässä BAMin puitteissa – Kyseessä ovat kymmenen AKT-maata ja tämä on erittäin tärkeä asia meidän afrikkalaiselle ja Karibian alueen kumppanimaillemme, joissa tällä toimella on erittäin tärkeä vaikutus taloudellisesti ja sosiaalisesti. Tämän vuoksi se, että delegoituja säädöksiä ei ole otettu mukaan tähän pakettiin on erittäin valitettavaa. Olemme saaneet aikaan askeleita eteenpäin. Meillä on selkeitä prioriteetteja, selkeitä prioriteereja, mitä tulee tukien myöntämiseen, ja komissio on myöskin antanut julkilausuman, mitä tulee käytettyyn metodologiaan. Meillä on tämän lisäksi myöskin komission julkilausuma seuraavista monivuotuisista rahoituskehyksistä, joissa mainitaan, että nämä delegoitussäädökset tullaan ottamaan huomioon ulkoisen avun instrumenteissa vuoden 2013 jälkeen. Parlamentti täsmentää, tämä on mielestäni hyvin tärkeää, että kyseessä ei missään tapauksessa ole ennakkotapaus. Haluaisin sanoa, että palaan juuri Togosta, jossa käytiin 22. ACP-yön kokous ja voisin sanoa, että meidän kumppanimme luottavat meihin. Tilanne on hyvin kiireellinen. Rahoitus instrumentteja piti vapauttaa jo kaksi vuotta sitten. Olemme tietoisia siitä, minkälaisia valitettavia vaikutuksia tällä on meille, meidän AKT-maakumppaneillemme. Tilanne on hyvin dramaattinen, emmekä voi enää odottaa. Meidän täytyy toimia. Luotan siis teihin, jotta tuette tätä tekstiä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt edustaja Howitt. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies alkuun haluan todeta, että kun puhumme asetuksen oikeudellisuudesta, niin ei pidä unohtaa, että puhumme 10 prosentista EU-budjetissa, joka käytetään su- suhteisiin muun maailman kanssa. Tähän liittyy myös ihmisoikeusaloite. Me annamme maailman uhatuille eh, tämän rahan, ja kyseessä ovat nimenomaan ihmisoikeusloukkaukset. Minulla on kommenttina kaksi seikkaa komissiolle. Voin tukea kollegoita ja todeta, että yhteispäätös parlamentin kannalta strategisten päätösten suhteen vuoden 2014 jälkeenkin ja toisaalta varojen allokointi eh, on, ovat sellaisia kysymyksiä, joita on kunnioitettava. Sitten vuoden 2014 jälkeen meidän on päästävä strategiseen vuoropuheluun parlamentin ja komission kesken niin, että voimme tukea EIDHR-hankkeita. Jos nämä tiedot pääsevät ulos, niin ihmisten henkiä on vaarassa. Meidän täytyy päästä tasapainoon valvontaoikeuksien suhteen. Ja komissio on myös sitä mieltä, että nämä toimet jatkuvat. Kiitoksia. Nyt edustaja Grez, puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Hyvät kollegat, jos sallitte tällaisen muotoilun, delegoidut säädökset eivät ole kovinkaan seksikäs asia, mutta se on hyvin perustavanlaatuinen asia. Haluaisin aluksi kiittää herra Grensin työtä siitä, että hän on puolustanut oikeuksia, joita Lissabonin sopimus on tälle parlamentille sallinut ja tälle demokraattiselle edustuslaitokselle. Me olemme toimenpiteiden kannalla, vaikka täytyy muistuttaa, että vastakkaisesti tämä ei tule ratkaisemaan mitään ongelmia, joita tuottajilla on amerikkalaisessa, äh, Amerikassa, mitä tulee tasa-arvoiseen kantaan. Sitä vastaan me olemme täysin sitä vastaan, että annamme mennä läpi tällaisen tilanteen, jossa luovumme oikeuksista, joita Lissabonin sopimus on meille antanut. Me emme missään tapauksessa voi antaa komissiolle tällaista valkoista äh, avointa kirjaa, jotta se voi toimia niin kuin haluaa. Minä toivon, että kollegat hylkäävät tällaisen kompromissin äh, koskien CDI-BAM-pakettia, sillä me itse meidän täytyy käyttää itse omaa valtaamme. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Nyt edustaja Mayer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hay que reconocer al señor Vidal Cuadras que se ha intentado... Kiitoksia oikein paljon. On tietenkin hyvä, että unionin labyrintissä on pyritty löytämään tämä oikea tie. Kyllähän kyse on todellakin labyrintinomaisesta arkkitehtuurista. Mutta silloin kun puhutaan näin tärkeistä asioista, niin kyllä minä uskon, että me olemme te- tehneet parhaamme ja saaneet parhaat tulokset aikaiseksi. Stabiliteetti, vakaus ja ihmisoikeusvälineet ovat erittäin tärkeitä. Nämä ovat universaaleja. Ei ole olemassa toist- toinen toistaan tärkeämpiä ihmisoikeuksia joista eri puolella maailmaa nautittaisiin. Mehän olemme vain havainneet, että joissakin maissa ihmisoikeuksia kunnioitetaan paremmin kuin muualla, mutta meidän tulisi tukea ja puolustaa ihmisoikeuksia samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Kiitoksia. Ja nyt muut puheenvuorot. Ensimmäisenä edustaja Lisek. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin keskittyä oikeudellisiin säädöksiin, jotka liittyvät EIDHRn jonka kautta tuetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Tämä mahdollistaa tavallaan puuttumisen hyvin vaikeisiin tilanteisiin. Me elämme 2000-luvulla, mutta edelleenkin joudumme todistamaan vainoa, kidutusta, lasten äh, seksuaalista hyväksikäyttöä ja niin edelleen. Emme tietenkään pysty tämän välinen avulla muuttamaan koko maailmaa hyväksi, mutta pystymme auttamaan kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen kohti parempaa niin, että tiedotusvälineet voivat toimia vapaasti ja ilmaisuvapaus toteutuu. Voisin mainita elokuvan, jonka te kaikki tiedätte, Nobody's Perfect. Vaihtoehdot ovat sellaiset, että hyväksymmekö tämän välineen vai ei. Kenties sitä voidaan vahvistaa myöhemmin. Paljon kiitoksia edustaja Lisek. Seuraavana edustaja Gomez, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, I'm happy to... Uh, Herra puhemies, olen tyytyväinen huomatessani, että mitä tulee demokratia- ja ihmisoikeuksien koskevaan rahoitusvälineeseen me olemme päässeet jo eteenpäin. Komissio on tehnyt mahdolliseksi sen, että me valvomme välineen käyttöä. Meidän täytyy joustavia mahdollisuuksia kehittää, erityisesti EUn valtuuskuntien suhteen, kun halutaan puolustaa kansalaisjärjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja niin edespäin. Tämän parlamentin täytyy olla mukana toimeenpanossa jotta voisimme organisaatioiden ihmisten suojelun turvata. Ja tulee tähän välineeseen. Meidän täytyy myöskin löytää tehokkaampia tapoja käyttää mediaa ja tehdä internetin sensuurin suhteen työtä. Nyt voisin mennä delegoiduihin säädöksiin, erityisesti banaanialan liitännäistoimenpiteisiin. Minä valitaan sitä taktiikkaa tätä kiristystaktiikkaa, jota neuvosto ja komissio ovat käyttäneet, niin että ne tekevät tästä parlamentista sellaisen, että se joutuu luopumaan 290 artiklan sallimista oikeuksista, joita parlamentin pitäisi Lissabonin sopimuksen mukaan saada. Tätä ei voida hyväksyä. On ehdottoman välttämätöntä, että me voimme käyttää valtaa tämän välineen suhteen, joka keskittyy kehitykseen ja auttaa ihmisiä maailmanlaajuisesti. Me emme hyväksy tällaista taktiikkaa ja tällaista uhkailua. Erityisesti mitä tulee banaanialan tuottajiin ja yrityksiin, tämä ei tule toimimaan. Parlamentti ei tätä hyödy- hyväksy. Vielen Dank, Frau Kollegin. Paljon kiitoksia edustaja Gomez. Seuraavana edustaja Kolarska Bobinska, kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos puhemies. Komission jäsen, pahoittelen kovasti sitä, että parlamentti ei voinut täysin puolustaa omaa kantansa neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Tuen sitä kantaa, että parlamentilla pitäisi jatkossa olla suurempi sananvalta sen suhteen, miten näiden välineiden alaisuudessa varoja käytetään. Nimenomaan vaalilla valittujen jäsenten eikä suinkaan komission pitäisi saada päättää näistä tärkeistä asioista. Tästä huolimatta äänestän ihmisoikeus- ja demokratiavälineen puolesta, koska tämä väline on, on niin tärkeää, että ei sitä saa äänestyksellä viivyttää. Meidän täytyy tukea demokratiaa Ukrainassa, Iranissa ja muualla. Puhemies, nyt toimintaamme on laajennettava tällä alalla. Demokratiavälinen lisäksi meidän täytyy siirtyä siihen suuntaan, että luomme myös eurooppalaisen demokratian kannustusvälineen, European Endowment for Democracy. Nyt todellakin on hetki viedä tätä ajatusta eteenpäin. Yhdistämällä nämä välineet, Euroopan unionin rooli demokratiakehityksessä maailmanlaajuisesti vahvistuu. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja äh, Tirolia, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia herra puhemies, hyvät kollegat koordinaattori Zisperman ei voinut olla läsnä tänä iltana henkilökohtaisista syistä. Tiedän kuitenkin, että hän on täysin samaa mieltä minun kanssani tämän asian suhteen. Mitä tulee tähän lainsäädäntöpakettiin, työ on ollut hyvin pitkä ja hankala, ja mitä tulee demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevan välineeseen, olemme hyvin kaukana siitä, että tilanne olisi näin tyydyttävä banaanialan suhteen mandaatti, jonka meidän neuvotteluryhmämme sai, joka asetti parlamentin samalle tasolle neuvoston kanssa kaikkien päätösten suhteen, mitä tulee strategisiin päämääriin ja rahoituspäätöksiin, ei toiminut sillä nämä vallat Lissabonin sopimukseen meille kuitenkin kuuluvat. Ja tällaiset hyvin tärkeät, hyvin poliittiset päätökset ovat sellaiset, että meidän pitäisi pystyä lausumaan mielipiteemme niistä. Kieltämällä tämän valtan parlamentilta ja kiristämällä hyvin häpeällisellä tavalla komissio on toiminut hyvin väärin. Ja tässä länsimaiden täytyy ymmärtää, että parlamentti on kuitenkin Lissabonin sopimuksen jälkeen – tasavertaisena toimijana mukana näissä toimissa. Tämän vuoksi, mitä tulee bananialaan, meidän toimimme on ollut sellainen, että olemme pyrkineet no, näyttämään komissiolle ja neuvostolle, että haluamme enemmän läpinäkyvyyttä. Jos me häviämme tämän taistelun, meidän täytyy valitettavasti joutua odottamaan uutta perussopimusta, jotta voisimme käyttää niitä valtoja, joita Lissabonin sopimus meille on jo myytänyt. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi käsittelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Protasiewicz. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jako przewodniczący delegacji do spraw relacji... Puhemies. Parlamentin valko valtuuskunnan puheenjohtajana voin todeta, miten äärimmäisen tärkeä välineemme on, jolla voimme tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksia erityisesti niissä maissa, joissa hallintokoneisto on totalitaarinen. On ikävä kertoa esimerkki naisesta, joka Valko-Venäjällä Venäjällä tuomittiin pakkotyöhön työleirille sen takia, että hän yritti omassa maassaan puolustaa demokratiaa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä väline on. Näitä ihmisiä on suojeltava totaali- totalitaarisilta valtiokoneistoilta. Toivoisin, että tuloksemme, järjestelymme olisivat hieman joustavampia kuin aikaisemmin ja jatkossa voisimme yhä paremmin tukea niitä organisaatioita, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Paljon kiitoksia edustaja Protasiewicz. Seuraavana edustaja Paskoa od apríla roku two thousand and nine keď komisia prijala návrh nariadenia ktorým sa Kiitoksia. neljättä yhdeksän komissio esitti yhdeksäntoista kolmekymmentä kuusi kautta 1936 kuusi säädöksen muuttamista EIDHRn ICIin osalta silloin Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat poikkesivat huomattavassa määrin toisistaan. Ja tästäpä syystä olikin tärkeää käydä tämän sovitteluprosessin läpi. Tarkoituksena lähettää kantoja toisiinsa ja saada enemmän pontta tähän prosessiin. Trilogia on järjestetty kahdeksan kappaletta ja niiden aikana olemme kyenneet lähentymään kannoissamme siinä määrin, että yhteispäätösmenettelyn yhteydessä on päätösty yhteisymmärrykseen. delegaatioiden säädösten kautta parlamentin kantaa on vahvistettu ja näin voimme saattaa koko prosessin menestyksekkääseen päätökseen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Basescu. Salut discutarea acestui raport în context... Kiitoksia herra puhemies. Me tervehdimme tätä pakettia, kun ajatellaan muuttuvaa taloudellista tasapainoa maailmassa. Tämän vuoksi meidän täytyy edistää yhteistyötä kehitysmaiden kanssa. Ne ovat hyvin vahva vaikutus. Niillä on hyvin vahva vaikutus kauppaan nykyisin. Nykyisin kauppasuhteet pitää jakaa maantieteellisesti eri alueille Euroopan unionin kumppaneiden ja kumppanuuksien pitää ottaa erilaiset haasteet mukaan. Meidän täytyy esittää ehtoja talousavulle niin, että ympäristö vaatimuksia kunnioitetaan. Tällä hetkellä kehitysmaat ovat tässä asiassa jäljessä. On erittäin tärkeää, että me autamme sopimusten toimeenpanossa, esimerkiksi Kioton pöytäkirjan toimeenpanossa. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että kansainvälisen työjärjestön sopimuksia toimeenpannaan, sillä muutoin väärinkäytöksiä ja ihmisoikeusloukkauksia voi esiintyä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja olkaa hyvä. Puhemies, nämä välineet mahdollistavat sen, että pääsemme selkeisiin tavoitteisiin ulkoisessa toiminnassamme. Välineiden on oltava hyvin valittuja, sofistikoituneita. Tämä on tärkeää demokratian kannalta, koulutuksen kannalta. Täytyy tukea humanitaarista apua, demokratiakehitystä, kansalaisjärjestökenttää, valintoja on tehtävä. Euroopan parlamentti on yhteiskunnan valitsema elin ja näin sillä on erityinen rooli, kun se ottaa kantaa varojen jaon suhteen ihmisoikeustyössä, demokratian kehittämistyössä, kansalaisyhteiskunnan kehittämistyössä niin, että pääsemme myös ympäristötavoitteisiimme. Kiitos, näin päätämme käsittelyn ilman puhujalistaa. Seuraavana puheenvuoron saa komission edustaja Fyyle, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja parantaa ymmärtämystä asiasta ja toivottavasti yhteistyö paranee jatkossa. Olen pannut merkille parlamentin esittämät huolenaiheet ja olen vakuuttunut, että seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä nämä huomioidaan. Silloin komissio esittää omat ehdotuksensa uusille välineille ja tämä tulee tapahtumaan ihan lähiviikkojen aikana. No, niin monet ovat täällä sanoneet, että jo nyt me tarvitsemme jonkinlaista suojaa niille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Olemme samaa mieltä siitä. Olemme samaa mieltä siitä, että erityisesti niissä maissa, joissa verolainsäädäntöä käytetään kansalaisjärjestöjen vastaiseen toimintaan, meidän täytyisi hyväksyä tällaiset mm, menot. Meidän täytyy siis varmistaa, että tämän tyyppisiä ylimääräisiä kustannuksia, jotka eivät muuten täyttäisi näitä kriteerejä, voitaisiin myöskin hyväksyä kustannuseriksi. Me olemme jo sitoutuneet siihen, että toimimme Lissabonin sopimuksen viitoittamalla tiellä. Vuoden 2020 budjetin liittyen tiedonannon osalta me sanoimme, että delegoituja säädöksiä tulisi käyttää laajenevassa määrin. Ja edustaja Lohbiller jo viittasi tähän nimenomaiseen seikkaan, joten en lähde tätä asiaa enää sen kummemmin toistamaan. Mutta voin vakuuttaa teille, että tämä edessä oleva kompromissi on tasapainoinen. Siinä on huomioidaan sekä parlamentin että neuvoston näkemykset. Onhan siinä sellaisiakin asioita, joita kummatkaan osapuolet eivät pidä hyvänä, mutta kuitenkin tässä mennään aika pitkälle ja kyse ei ole vain ainoastaan toimielinten välisten suhteiden valmisesta. Kuten jo täällä on tullut sanottua heti alkuun, niin meillä ei ole varaa vaihtoehtoiseen suunnitelmaan. Jos parlamentti ei huomenna hyväksy tätä lainsäädäntöpakettia, niin komissiolla ei ole mitään mahdollisuutta panna ICI Plusan budjettia täytäntöön, eikä myöskään BAMn osalta. Mitä tulee ICI Plusan kohtaloon, niin me emme voisi toimia ehdottamallamme tavalla. Mitä tulee BMM, niin me haluamme sanoa suoraan, että varoja ei ole käytettävissä mistään muusta rahoitusvälineestä kuin eurooppalaisesta kehitysapuvälineestä jos BAM ei saada hyväksyttyä, Euroopan unionia pidetään epäluotettavana kauppakumppanina ja dramaattisempaa on vielä se, että meihin eivät luota köyhimmät AKT-maat, kumppanimme. Sitä kansalaiset eivät Euroopan unionilta odota. Mutta voineen todeta, että tämä kompromissi on unionin näkökulmasta katsottuna hyvä kompromissi koska unionihan toimii yhtenä kokonaisuutena unionin rajojen ulkopuolella. Strategisesti tämä on erittäin tärkeä asia kumppaneille ja myöskin AKT-maiden AKT-maiden bananialan tuottajamaille erityisesti. Kiitoksia. Paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen Fyyle. Nyt annan puheenvuoron vielä esittelijöille. Edustaja Görens, kolme minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies. Minä kuulin juuri äsken komission jäsen Fyyleä, joka viittasi yhteistyöhön tässä kokouksessa. Kyllä me haluamme tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat paikalla, mutta on vaikea tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka eivät ole täällä. Minä en kuullut mitään argumentteja nyt tässä neuvoston kannalta. Jos he olisivat olleet täällä paikalla tänä iltana, olisimme voineet keskustella siitä, mikä meidät erottaa ja siitä, missä olemme samaa mieltä. Ja usein minulla on ollut mahdollisuus tehdä näin kehitysvaliokunnassa Euroopan parlamentissa. Esimerkiksi meillä olisi yhteinen kuva yhteistyöstä kehitysyhteistyön kanssa. Ja tässä, tässähän Lissabonin sopimus meitä pyytää tekemään yhteistyötä. Kyseessä on vastuunjako, todellakin vastuunjako. Ja mikä tilanne nyt sitten tänään onkaan? Jäsenmaat eh, kuluttavat noin 80 prosenttia omasta vastuustaan kehitysyhteistyön suhteen ja on aivan normaalia, että tässä jäsenmailla on viimeinen sana sanottavana, mitä tulee eh, kansallisiin budjetteihin. Tässä Euroopan parlamentilla ei ole mitään sanottavaa, mutta Tämän lisäksi jäsenmaat ovat antaneet komissiolle tärkeän rahasumman, jota se käyttää jäsenmaiden antaman toimivallan perusteella. Ja tässä on kehitysrahasto kyseessä. Ja nyt niin kauan kuin meillä sopimusta, parlamentti on sivussa. Tämä on jo melkein 90 prosenttia varoista yhteensä. Ja sitten on 10 prosenttia, jonka komissio on saanut, jonka suhteen parlamentti voi puhua artiklasta 290, missä se on tasavertaisena päättäjänä komission ja neuvoston kanssa. Ja näin ei kuitenkaan tapahdu. Tätä ei voida hyväksyä. Haluammeko me todella, että kehitys yhteistyön ja todellisen yhteistyöpolitiikan suhteen parlamentti täyttää roolinsa. Tässä komissio ei varmasti meitä ole ymmärtänyt. Jos komissio haluaa, että parlamentti on syrjässä, ja tämähän oli se, mitä Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana tapahtui, näinhän me muistamme hyvin. Meiltä viedään pois mahdollisuudet ansaita kunnioitusta. Meillä ei ole edes mahdollisuuksia, joita me tarvitsisimme, jotta voisimme tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja ansaita hiukan kunnioitusta. Me olemme tässä pyrkineet nojaamaan komissioon. Ja mitä tulee ulkosuhte, ulkosuhteisiin, ulkosuhdehallintoon, me emme ole säästäneet ponnistuksia, me Kaikki sen tietävät täällä, kaikki läsnä olivat mitä tulee uusiin ulkosuhteisiin ulkosuhdehallintoon, mutta ne ponnistelut, joita parlamentti on tehnyt, erityisesti kehitysyhteistyövaliokunta tässä parlamentissa, on jotakin sellaista, että me olisimme ansainneet tässä parempaa vastakaikua. Paljon kiitoksia edustaja, Paljon kiitoksia edustaja Görens. Kollega Scholz, kaksi minuuttia. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari. Olen yhtä lailla kriittisellä kannalla kuin edustaja Görens. Mutta saaneen tässä lopuksi vielä sanoa näiden kuultujen kompromissi kiitospuheiden jälkeen, että on tässä vielä työmaata edessämme omankin rahoitusvälineeni osalta eli että komission pitäisi esittää uusi ICI Plus strategia-asiakirja. Emme voi toimia niin, että me lähdemme antamaan jonkinlaista tai osoittamaan tietä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja sitten komissio 1-2 vain öö, pitää kiinni omista vanhoista kannoistaan. Nythän on lähdetty aivan toisenlaiselle tielle, eli teemme yhteistyötä tässä otetaan huomioon myöskin unionin muut politiikan alat, erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikka, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja niin poispäin, mutta silti tässä ei huomioida näitä seikkoja, sillä esimerkiksi kun katsotaan monivuotista täytäntöönpanoa, niin kyse olisi vain ainoastaan voiton tavoittelusta, ja varmistaa, että Euroopan unionin alueella toimivat yritykset voisivat myöskin mahdollisimman tehokkaasti mennä rajojen ulkopuolelle toimimaan. Se ei ole näiden kehitysyhteistyövälineiden tarkoitus. Tarkoituksena on tukea eikä ö, subventoida eurooppalaisia yrityksiä ja päästä he, heidät suoraan muiden markkinoille. Me olemme aina sanoneet, että me olemme valmiita kompromisseihin, niin kuin komissiokin tulisi olla mutta me toivomme, että meillä olisi edelleenkin veto-oikeus, mikäli meidän vaatimuksiamme ei huomioida. Ja mitä tulee uusien rahoitusvälineiden rahoitusperiaatteisiin, niin siinä yhteydessä täytyy todellakin soveltaa näitä delegoituja säädöksiä järkevällä tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Scholz. Seuraavana kahden vuoden puhe, kahden minuutin puheenvuoro edustaja Gaalille. Oikein paljon kiitoksia herra puhemies arvoisa komissaari. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Ja hienoa, että viittasitte myöskin näihin ongelmiin. Saanen korostaa, että ymmärrän toki niitä, jotka ovat huolissaan sen suhteen, että tästä saattaisi syntyä eräänlainen ennakkotapaus, negatiivinen sellainen. Me haluamme saada aikaiseksi tehokkaita johdonmukaisia rahoitusvälineitä ja tämä pätee erityisesti EIDHRään. Eli että Euroopan kansalaiset voivat luottaa siihen, että näistä kehitysapuvälineistä on hyötyä. Se edellyttää yhteistä strategiaa, johon voivat osallistua myöskin kansalaiset. Se on heidän intressien mukaista. Eli että monivuotisia strategio- strategioita ei voida hyväksyä ilman kansalaisten hyväksyntää. On tietenkin valitettavaa, että neuvosto ja komissio harovat vastaan. Ymmärrän siis, miksi kollegat ovat olleet aika kriittisiä. Meidän on kuitenkin huomioitava, että olemme saaneet aikaiseksi kompromissin. Eli olemme päässeet askeleen eteenpäin näiden rahoitusvälineiden tiimoilta. Eli kyse on askeleista oikeaan suuntaan, mutta voinemme olettaa, että kaikki, mistä on päätetty, tulevat myöskin seuraavan rahoituskauden aikana käytännössä toteutettua. Meillä on kaksinainen tehtävä, kaksinainen vastuu. Me tiedämme, että me olemme jo kahden vuoden ajan tapelleet näistä kysymyksistä ja nyt meidän täytyy vihdoinkin ryhtyä tuumasta toimeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Lohbiiler, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Palaisin demokratian ihmisoikeuksien rahoitusvälineeseen. Tämä keskustelu osoittaa, että kyseinen väline on sellainen, johon parlamentti on aina uskonut. Keskusteluissa, joita nyt käydään European Endowment for Democracy-välineistä, että tämän välineen on oltava joustavampi niin, että voidaan kiireellisiä tapauksia puolustaa esimerkiksi ihmisoikeusrikkomusten uhreja, sosiaalisia liikkeitä, yhteiskunnallisia liikkeitä ja niin edelleen. Toistan vielä sen, että Euroopan parlamentin suurempi mukanaolo ihmisoikeus- ja demokratiavälineen käytössä on hyväksytty kaikkien osapuolten taholta, toimielinten jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan taholta. Sen takia haluankin kehottaa kollegoita liittymään taisteluun, joka on tiedossa. Viimeksi me taistelimme tämän välineen puolesta ja nyt joudumme taistelemaan sen parantamisen puolesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Mitchell, kaksi minuuttia. Um, first of all, may... Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin Fidel Kuornosia kiittää hänen ponnisteluistaan sovitteluprosessissa, vaikka on yhä huolia, jotka ovat olemassa. Näemme, että hän on tehnyt kaiken parhaansa, jotta saisi tämän kompromissin aikaan kaiken mahdollisimman parhaalla tavalla näissä olosuhteissa. Täytyy kuitenkin sanoa, että Lissabonin sopimus, jonka suhteen minun maallani on ei yksi, mutta kaksi poikkeusta. Siinä sanottiin, että parlamentin ja neuvoston välillä olisi selkeä yhteispäätösmenettely tietyillä alueilla, ja yksi niistä oli kehityspolitiikka. Ja minä en nyt ole sitä mieltä, että tässä on näin tapahtunut. Parlamentin pitäisi olla mukana, jos neuvosto on mukana, mitä tulee tähän lainsäädäntöprosessiin mitä tulee parlamentin puuttumiseen mikrohallintoon, meillä ei ole mahdollisuuksia, rakenteita tai kykyä siihen, en tätä vaadi, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeisenä aikana meidän vastuumme ja velvollisuutemme ja perussopimukseen perustuva oikeutemme on puuttua tähän politiikkaan. Minä uskon, että teoista nähdään luonne, eikä ole mitään hyötyä sanoa, että me teemme nyt näin ja noin ja sitten teemme jotakin muuta. Me olemme sitä, mitä teemme ja minä sanon tämän komissiolle, se mitä te teette tällä hetkellä suhteessa tasavertaiseen lainsäädäntövaltaan parlamentin ja neuvoston välillä. Tämä nyt jättää toivomisen varaa ja tämä on hiukan hapan tilanne. Toivon, että te katsotte parlamentin uudelleen. Parlamentti saattaa olla hankalampi kuin kuvittelette puolustaessaan niitä oikeuksia, jotka sille kuuluvat. Mitä sitten tulee erityiseen välineeseen, josta minä olen huolehtinut, eli eh, kehityksen ja yhteistyön rahoitusväline, komission luvut 6 miljardia vuodessa. Tässä on selvää, että näillä varoilla voidaan pelastaa paljon ihmishenkiä, jos kohesio toimii. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Mitchell. Ja lopuksi vielä edustaja Vidal Quatras sovitteluvaltuuskunnan edustajana. Kiitos puhemies. Keskustelun tässä vaiheessa, jos sallitte, voisin ottaa esille hieman subjektiivista näkökulmaa. Minä koin itseni jonkinlaiseksi opiskelijaksi, joka esittelee esseetään ja opi- opettaja sitä sitten arvostelee aika lailla tiukasti. Ja sitten kun viimeisellä rivillä onkin pieni virhe, niin koko essee nakataan roskakoriin. Tällainen tuntemus minulla jäi. Haluan kuitenkin kiittää kollegoita kaunista sanoista minun suuntaani. Tässä vaiheessa täytyy pohtia sitä, minkälainen ennakkotapaus tästä syntyy. Täytyy myös muistaa, minkälaisia välineitä me nyt käsittelemme tässä siirtymävaiheessa. Tässä sopimuksessa neuvosto antoi poliittisen lausunnon siitä, että delegoituja säädöksiä jatkossa käytetään, kun tämän tyyppisiä välineitä luodaan ja sovelletaan. Strategisesti puhuttuna me olemme ottaneet kyllä merkittävän askeleen eteenpäin, kun me neuvottelemme asioista komission kanssa ja kun täytyy jokaisen banani viejämaan kanssa keskustella kaikista mahdollisista yksityiskohdista ja kuinka paljon rahaa näihin asioihin käytetään Euroopassa ja huomioimme kaikki kriteerit ja prioriteetit, niin totta kai tässä vaiheessa jäsenvaltioilla on oma sanansa sanottavana e- aiempien menettelyjen mukaisesti. Jos me vaadimme sitä, että tässä konkreettisessa loppuvaiheessa jäsenvaltiot jätettäisiin jollakin tavalla syrjään, niin kyllä siinä hieman yritetään liian, liian paljoa liian isoa haukkausta. Me olemme saaneet edistystä aikaiseksi. Tässä vaiheessa, äh, jos epäonnistumme, niin seuraamukset sekä poliittisesti että myös yhteiskunnallisesti sosiaalisesti olisivat vakavia. Oikein paljon kiitoksia. Yleiskeskustelu päätyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla komission julkilausuma aiheesta sisämarkkinafoorumi.